Good morning, ladies and gentlemen. Hyvää huomenta. Aloitamme budjetinvalvontavaliokuntamme kokouksen. Toivottavasti kukaan ei vastusta tämän päivän esityslistaa, joten voimme sen hyväksyä. Ja kuten tavallista, meillä on täällä tulkkaus. Ja muita ilmoituksia minulla ei olekaan, joten voimme mennä suoraan kokouksemme pääaiheeseen, joka on ulkosuhdepalvelun vastuuvapaus vuonna 2016. Hyvään eurooppalaiseen malliin. Meillä on täällä kolme päätekijää. Russo, tilintarkastustuomioistuimen jäsen, hän tulee esittämään oman kantansa alkuun. Sitten meillä on Mogherini, varapuheenjohtaja. Hauska, että olette täällä. Me tiedämme, kuinka vaikeaa on koordinoida parlamentin toiveiden mukaisesti teidän tehtäviänne, mutta onnistuitte tulemaan. Ja sitten meillä on eh, esittelijä. Ja kaikki nämä kolme henkilöä ovat italialaisia, joten kylläpäs meitä nyt lykästää. Ja sen jälkeen, kun nämä kolme henkilöä ovat käyttäneet puheenvuoron, niin jäsenet saavat esittää kysymyksiä. Ja pyytäisin kaikkia pitämään mielessään sen, että vaikka meillä on 90 minuuttia aikaa, eli jalkapalloottelun mittainen aika, niin kaikki parlamentin jäsenet haluavat tietysti tehdä maalin, joten täytyy järjestää kaikille puheaikaa. Nyt haluaisin antaa puheenvuoron tilintarkastuspuheen tuomioistuimen edustajalle Russo, olkaa hyvä. Thank you, Mr. Chair. Kiitos puheenjohtaja. Hyvä puheenjohtaja, esittelijä, eh, talousarviovalvontavaliokunnan jäsenet. Nyt olen iloinen, että voin esitellä teille vuotuista kertomuksesta kappaleen 10, jossa eh, hallintokustannuksia arvioidaan. Ja nyt siis kerrotaan siitä, mikä on tilanne Euroopan ulkosuudenhallinnon osalta. Vuoden 2016-vuotuinen kertomus on myönteinen. On katsottu, että tähän ei ole huomattavia materiaalisia virheitä ilmennyt. Olemme arvioineet 0,2 prosentin virhetason. Arvio pohjautuu sadan toimen otteeseen. Näistä 13 liittyy Ähm, ulkosuhdehallinnon toimiin. Ja viisi näistä testatuista äh, on sellaisia, joihin on osoittautunut virhettä, varsinkin mitä tulee hankintaprosesseihin, ja on havaittu myöskin samantyyppisiä virheitä edellisenä vuonna 2015. Ja on tarkasteltava sitä, miten tietyn tyyppisiä hankintamenettelyjä sovelletaan. Välttämättä asiakirjoja ei ole saatu riittävästi tietyissä menettelyvaiheissa eikä ole välttämättä myöskään pidetty kiinni näistä aikarajoista, mitä tulee tietojen julkistamisen sopimuksiin liittyen. Tämän lisäksi olemme käyneet läpi seurantaa kahden suosituksen osalta, jotka vuoden 2013 kertomuksessa esitettiin. Ja mitä tulee perhemaksusuosituksen, katsottiin, että sitä on pitkälti noudatettu ja sitten mitä tulee hankintoihin, osittain suositusta on noudatettu. Ja tämä jälkimmäinen on nähtävä yhteydessä eh, niihin seikkoihin, jotka tässä mainitsin vuoden 2016 osalta. Sitten tämä vuosi meillä ei ole eh, selviä suosituksia eh, Euroopan ulkosuhdehallinnolle. Ja niin kuin aikaisemmin vastuvapausmenettelyn yhteydessä on esitetty, olemme tarkistaneet myöskin sitä, miten tämä 5 prosentin leikkaus henkilöstössä on täytäntöön pantu. Siitähän on sovittu vuonna 2013. Tämän, tästä yksityiskohtia löytyy juuri julkaistusta esityksestämme. Ja katsoimme, että ulkosuhdehallinto on hyvällä tiellä, mitä tulee näiden täytäntöönpanotoimien osalta, mutta kuitenkin on todettava, että liikkeelle lähdettiin äh, vuotta myöhemmin ja näin ollen lopputuloksiin on mahdollista päästä vasta 2018. Ja myöskin olemme julkistaneet äh, erityisraporttimme numero seitsemän, mitä tulee äh, rakennushallintokysymyksiin ympäri maailman Ja yleisesti ottaen rakennukset vastaavat vaatimuksia, mutta joissain tapauksissa kuitenkaan parasta hintasuhtaa ei näistä saada. Ja suositukset, jotka erityisraportissa esitetään, liittyvät sellaisen kysymykseen, joka pantaisiin tuomme vuoteen 2019 mennessä. Hyvä puheenjohtaja, hyvä korkea edustaja, hyvät jäsenet, jos teillä on kysymyksiä, niin mielellään vastaan. Kiitoksia kovasti nyt Mogherini. Thank you very much, first of all. Paljon kiitoksia. Alkuun saanen pyytää anteeksi sitä, että Strasbourgin kokoukseen en päässyt tulemaan. Molemmat olivat flunssan kourissa valitettavasti, mutta nyt meillä on kylläkin mahdollisuus hiukan pidempään keskustella tästä minulle erittäin tärkeästä asiasta ulkosuuden hallinnon toimintaan liittyen. Alkuun saanen kiittää teitä, herra puheenjohtaja, sekä kiitokset myöskin esittelijälle tehdystä työstä kuluneiden viikkojen kuukausien aikana. Ja kiitokset tästä mahdollisuudesta keskustella siitä, miten ulkosuhdehallinnon työtä voidaan tehostaa. Neljättä kertaa keskustelemme nyt teidän kanssanne tästä asiasta. Ja ulkosuhdehallinnon työ on kehittynyt kyllä vaikuttavalla tavalla. Tarkoitan tällä sitä, että meidän täytyy aina sopeutua työssämme vallitsevaan tilanteeseen hyvinkin nopeasti. Ja Euroopan unionin on toimittava vahvana toimijana kansainvälisen politiikan kentällä. Meitä tarvitaan oikeastaan kaikissa arkaluonteisimmissa kysymyksissä. Tilanne on yhä haastavampi. Päivä päivältä työssäni voin todeta, että vahvaa eurooppalaista toimintaa kaivataan globaaleilla markkinoilla, ei ainoastaan alue- ja paikallistasolla. Tämä on tiedostettu unionissa ja jäsenvaltiossa yhtenä esimerkkinä maahanmuuttokysymys. Kolme vuotta sitten ulkosuhdehallinnon työhön eikä Euroopan unionin ulkoisen toimintaan maahanmuuttokysymykset liittyneet laisinkaan. Mutta nyt tämä perustuu yhteistyöhön muun muassa IMO, YK ja muiden kanssa ja jäsenvaltioiden toiminta perustuu erityisrahastoihin, sopimuksiin, edustustoihin sekä yhteistyöhön AUn ja YKn kanssa. Lisäksi meillä on erinäisiä sopimuksia muun muassa Pakistanin ja muiden Aasian maiden kanssa ja tietenkin Afrikan kanssa, kuten sanoin. Mutta tässä on vain muutama esimerkki siitä, miten meidän ulkosuhdetyömme on viime vuosien aikana kehittynyt. Ja enemmän ollaan tietoisia myöskin siitä, mitä Euroopan unionin ulkosuhdehallinto tekee. Meitä pidetään globaaleilla markkinoilla, kaukoidässä, Afrikassa, arktisilla alueilla erittäin tärkeänä yhteistyökumppanina. Jos nyt ajatellaan unionin keskeisimpiä parla- prioriteetteja, joka on teillekin erittäin tärkeä asia, niin meidän täytyy aina muistaa, että YK yrittää tukeutua kaikenlaisissa kysymyksissä, kestävässä kehityksessä, rauhan turvaamisessa, muissa tehtävissä meidän tukemme. Siis YK pääjohtajansa toimesta yrittää tehdä vahvasti yhteistyötä kanssamme. Muutama esimerkki. Tehän tiedätte oikein hyvin, miten vahvasti haluamme Iranin kanssa saada sopimuksen aikaiseksi ja yritämme Israelin ja kiistan saatua ratkaistua. Teemme tiivistä yhteistyötä kvartetissa ja me olemme keskustelleet täällä Brysselissä myöskin Abbasin ja Netanjahun kanssa. Ja me teemme myöskin Brysselin prosessin osalta Syyrian hyväksi vahvasti työtä sekä Syyriassa että muualla. Myöskin Irakissa toimimme juuri turvallisuuspalvelun kehittämiseksi näinä hankalina aikoina. Ja ihan muutaman päivän, viikon kuluttua Kuwaitissa jälleenrakennuskonferenssi on meidän johtajuutemme alla. Kanadan, Japanin yhteistyössä Euroopan unionilla on keskeinen rooli. Me yritämme vahvistaa luottamusta eri kumppaneihin. Teemme myöskin työtä humanitaarisella sektorilla keskeisten toimijoiden kanssa ja kaikki perustuu eurooppalaisiin yhteisiin arvoihin. Ja on tietenkin sanomattakin selvää, että unionia pidetään erittäin tärkeänä unionin rajojen sisällä, sisäpuolella Varsinkin itäiset kumppanimme pitävät meitä korkeassa arvossa, niin kuin he ovat suoraan minulle sanoneet, ja he haluavat tiivistää yhteistyötä, lisätä kauppaa meidän kanssamme ja tehdä yhteistyötä kaikilla mahdollisilla saroilla. Yhtä lailla keskeinen toimija EU on Balkanin alueen maille, koska kuusi kumppaniamme yrittävät juuri muokata yhteiskuntaansa uuteen uskoon ja päästä lähemmäs Euroopan unionia, varsinkin Bulgarian peihikauden aikana, voidaan todellakin saada todellisia muutoksia aikaiseksi matkalla kohti Euroopan unionin jäsenyyttä. Ja tämä on unionille myöskin taloudellisesti ja turvallisuuspoliittisesti erittäin tärkeä seikka. Ja kun puhun nyt Euroopan parlamentista, niin minä tiedän, että parlamentin jäsenet ovat tietoisia siitä, minkälaisia mahdollisuuksia meillä on Euroopan unionin näkökulmasta katsottuna voida käyttää ja hyödyntää ulkosuhde toimintaan liittyviä mahdollisuuksia. Olette usein sanoneet, että uusia mahdollisuuksia ja uusia haasteita on olemassa. Meidän Euroopan unionin täytyy ajaa turvallisuutta, rauhaa ja kehitystä. Ja ei ole mikään sattuma, että eurobarometritutkimukset ovat aina osoittaneet, että kansalaiset haluavat, että Euroopan unioni vahvistaa yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa, sillä sitä kautta se voi saavuttaa enemmän kuin yksikään jäsenvaltio yksinään. Eli tarvetta laajennetulle yhteistyölle tällä saralla on olemassa. Minä olen yhtä lailla kunnianhimoinen, sillä turvallisuus ja rauha ovat erittäin tärkeitä unionin kansalaisille, mutta siihen liittyy myöskin Euroopan unionin ulkoinen ulottuvuus. Ja se on näkynyt viime vuosien aikana. Viitaan tässä nyt terrorismiin ja maahanmuuttoon. Me tiedämme, millä tavalla unionin sisäiset ja ulkoiset kysymykset liittyvät toisiinsa mutta Euroopan parlamentin jäseninä olette varmaankin kiinnostuneita kuulemaan myöskin tästä poliittisesta ilmapiiristä, ettekä ainoastaan talousarvion luvuista. Jotta voimme toimia vakuuttavalla tavalla, niin sääntöjen on oltava kunnossa, myöskin budjetin on oltava kunnossa. kunnossa. Viime vuonna totesimme, että meillä on oltava riittävästi varoja tehtävien hoitamiseksi. Tämä nyt ei sinänsä liity suoraan tämänpäiväiseen keskusteluun, mutta meidän kannattaa muistaa tämä asia, kun lähdemme keskustelemaan uudesta MFFstä. Uusia haasteita on olemassa, mutta varoja ei ole hirveästi käytettävissä, ainakaan niin paljon kuin aikaisemmin, joten meidän täytyy priorisoida toimimme. Meidän velvollisuutenamme ja halunamme on toimia luotettavana, tilovelvollisena ja avoimena yhteistyökomppanina. Johdonmukaisella tavalla meidän on pyrittävä täyttämään korkeimmatkin standardit, sillä ulkosuhdehallinnon puolella uskot uskottavuus myöskin budjetin suhteen ja avoimuuteen liittyen ovat se ainoa mahdollisuus, jonka kautta yhteistyötä voidaan tehdä, mutta se edellyttää vastaavanlaisien kriteereiden täyttymistä myöskin vastapuolelta. Eli kyse ei liity hallin, vain ainoastaan hallintoon. Eli tätä kautta voimme saada luottamusta kansalaisten puolelta osaksemme, mutta se edellyttää näiden kolmen kriteerin täyttämistä. Ja siksipä olenkin tyytyväinen siihen, että voimme keskustella nyt siitä, miten ulkosuhdehallinnon työtä voidaan keskus, kehittää. Kuten jo sanoin, suurimpia ongelmia ei nyt ole pöydällä ja ulkosuhdehallinto on vastannut kaikkiin esille tulleisiin kysymyksiin ja tietenkin teknisluonteisimpiinkin kysymyksiin voimme täällä nyt vastata, en ehkä itse henkilökohtaisesti, mutta mikäli teillä on jotain ongelmia, niin minä pyrin niihin kyllä paneutumaan. Eli nyt meille kaikille tarjoutuu mahdollisuus keskustella toistemme ajatuksista, varsinkin teidän, sen suhteen, miten ulkosuhdehallintoa voidaan kehittää ja miten resursseja me voimme käyttää paremmin hyväksi ja miten voimme hallinnollista työtämme tehostaa. Minä uskon, että me kaikki puolamme samaan hiileen. Me haluamme saada parhaat mahdolliset tulokset aikaiseksi vakaan rahoituksellisen toiminnan kautta. Kuten kuluneena vuosina, niin minun mielestäni nyt on mahdollisuus kehittää työtämme, oppia kokemuksistamme ja teidän kommenteistanne ja sitä kautta kehittää työtämme. Tiedämme, että asiat eivät aina muutu yön yli, laivan suuntaa ei voida muuttaa noin vain. Kyse on aina siitä, miten suuresta hankkeesta on kyse, mutta tärkeää on, että lähdemme kulkemaan oikeaa väylää ja katsoa, mitä tapahtuu. Ja se on minun mielestäni tärkeä asia. Eli tarkastamme aina sen, että tarvittavat muutokset ovat toteutuneet oikealla tavalla. Yksi Tästä kaksi esimerkkiä sen suhteen, miten meidän tulisi nopeuttaa työtämme ja miksi me tarvitsemme parlamentin työ, tukea. Yksi esimerkki muutoksesta, joka on tapahtunut viime kokouksemme jälkeen. Ja olen tästä kyllä iloinen ja ylpeäkin oikeusasiamies on puuttunut kysymyksiin, joka liittyy harjoittelijoiden palkkaukseen. Nuoret eurooppalaiset rikastuttavat päättäväisellä tavalla meidän työtämme ja se on ihailtava asia. Ja minun mielestäni on selvää, että näille nuorille on maksettava työstä myöskin palkio. Nyt tarjoamme heille apurahan ja oikeusasiamies on tämän hyväksynyt. Ja minun mielestäni tämä muutos tapahtui oikeastaan välittömästi ja tätä pidettäköön hyvänä asiana. Ja jos hyvinkin nopeasti muutoksia voidaan tehdä, niin minä ja yksikköni todellakin haluamme myöskin tällaisia nopeita muutoksia toteuttaa päättäväisellä tavalla. Eli me haluamme lähteä kulkemaan oikeaa väylää ja saada mahdollisimman ripeästi asiat hoidettua kuntoon. Tässä on vain yksi esimerkki sen suhteen, miten budjettiviranomaisten tukea me kaipaamme työssämme. Kiitokset tästä Viittasin tässä jo työskentelyympäristöön, sillä tämä on tärkeä asia, varsinkin ulkosuhdehallinnossa. Tämä on tärkeä asia, jos ei ole päättäväinen, motivoitunut, ponnekas työntekijä ja jos ei työskentele positiivisessa työskentelyilmapiirissä, niin silloin on aika lailla vaikeaa vastata näihin haasteisiin, eli olla motivoitunut tai työskennellä ripeästi, vaikka kiirettä pitääkin, joten motivaatio ja hyvä työskentelyilmapiiri on kaiken A ja O, jos laatua halutaan saada aikaiseksi. Kiitokset Pietro Russolle tilintarkastustuomioistuimesta siitä, että hän on ollut täällä vieraanamme ja myöskin hänen selvityksestä ja kiitoksesta myöskin tästä selvityksestä virheasteeseen liittyen. Eli tässä ollaan selkeästi alle kahden prosentin rajan Korostettakoon, että meidän rahoituksellinen järjestelmä on budjettipääosaston suositusten mukainen. Joitakin huolenaiheita tilintarkastustuomioistuin on esittänyt muun muassa julkisiin hankintoihin liittyen. Tämä on asia, johon puutumme päättäväisesti ja tämä ei ole mikään helppo asia edustustoissamme. Ehkäpä tiedättekin tästä jotain eli edustustomme eivät välttämättä kykene aina toimimaan sellaisissa maissa, joissa noudatetaan eurooppalaisia standardeja. Se on haaste jo sinänsä. On joskus aika lailla hankalaa toimia avoimuuden hengessä, kun julkista hankinnoista on kyse, mutta kuitenkin me yritämme puuttua tähän Euroopan unionissa tai joissa tiukoissa maissa voidaan toimia tietyllä tavalla, mutta tämä toimintamalli ei välttämättä päde kaikkiin maihin. Me yritämme vain yksinkertaistaa toimintamallejamme, mikäli se on vain mahdollista, mutta me yritämme vain tarttua näihin haasteisiin ja ratkaista ongelmat. Meillä on 140 edustustoa. Tämä on ainutlaatuinen järjestelmä, mutta sanottakoon, että meidän täytyy vaalia ja kehittää tätä verkosta. Tiedän, että monet teistä voitte tutustua paikan päällä edustustojen työhön. Eli tämän verkoston kehittäminen kehittäminen vaikuttaa myöskin talousarvioon. Näin se on kaikkialla maailmassa. Meillä on 820 miljoonaa euroa, se on aika lailla vaatimaton budjetti, jos ajatellaan, että mitä kaikkea meidän 7000 palkattua henkilöä tekevät ja koko ajan toimintakenttä laajenee taloudellisesta diplomatiasta ilmastonmuutokseen, terrorismin vastaiseen taisteluun, kulttuuridiplomatiaan, maahanmuuttoon. Eli joka päivä syntyy uusia haasteita, uusia tehtäviä, joihin Euroopan unionin ulkosuhdehallinnon odotetaan tarttuvan. Pari esimerkkiä siihen liittyen, mitä teen joka päivä. Unescon pääjohtajan kanssa keskustelimme eilen siitä, että mitä voisimme tehdä sen hyväksi, että kulttuuriperintöä voitaisiin vaalia paremmin tai suojella kulttuuriperintöä terroristien väärin käytökseltä rahoituksellisessa toiminnassa. Tapasin hiljattain myöskin keskeisimpien avaruusalan toimijoiden johtajia – johtajien kanssa. Me keskustelimme muun muassa tietosuoja kysymyksistä ja protektionismista. Nämä asiat ovat sellaisia, joita joudutaan käsittelemään rajallisen budjetin ja vähäisen henkilöstön kanssa. Mitä tulee edustustoihin, Tästä keskustelimme jo viime kerralla. Tämä on erittäin tärkeä asia ja tiedän, että voi laskea teidän tukenne varaa. Meidän täytyy turvata henkilöstömme turvallisuus. Se on päällimmäisenä mielessämme. Me olemme käyttäneet olemassa olevia varoja vuosina 2016 ja 2017 tehokkaasti hyväksi. Kiitoksia parlamentille esittämästänne tuesta. Me saimme vielä 24 turvallisuusesi toimia käyttöömme. Nyt luku on 58. Me olemme myöskin voineet hankkia panssaroituja ajoneuvoja ja on tietenkin selvää, että turvallisuustilanne monessa paikkaa maailmaa muuttuu yhä heikommaksi, joten tämä täytyy ottaa huomioon ja varmistaa, että työntekijämme turvallisuus on taattu. Kiitokset osoittamastanne tuesta. Yhtä lailla meidän täytyy toimia äh, alueilla, eli näillä vaarallisimmilla alueilla, joilla meidän työntekijämme monesti joutuvat työskentelemään. He kaipaavat meidän tukeamme. He toimivat usein hyvin kaukana Euroopasta, mutta Euroopan kansalaisten hyvinvoinnin hyväksi ja meidän täytyy kaikki mahdollisen keinoin pyrkiä turvaamaan heidän turvallisuutensa. Mutta yhtä lailla meidän täytyy toimia kansainvälisillä markkinoilla. Meidän täytyy osoittaa, että me olemme läsnä toimimassa ulkosuhdehallintona. Euroopan parlamentti on usein peräänkuuluttanut unionin äh, lis- lisättyä näkyvyyttä, mutta se edellyttää ruohonjuuritason konkreettista yhteistyötä. Me elämme digitaalisen diplomatian aikoja, joten on erittäin tärkeää, että me teemme yhteistyötä sähköpostitse tai WhatsAppia käyttäen, mutta kahden keskiset keskustelut, niitä ei voi korvata millään. Eli me tarvitsemme näitä henkilökohtaisia käyntejä silloin, kun kyse on äh, hankalista kysymyksistä tai kun kyse on useamman tahon välisestä yhteistyöstä tai jos halutaan nähdä paikan päällä, minkälaista kriisi, kriisistä on kyse, niin se todellakin edellyttää konkreettista paikan päällä oloa. Meidän täytyy kes- matkustaa hyvin usein, niin kuin teidänkin. Euroopan parlamentin edustajat matkustavat yhä useammin. Minun mielestäni se on hyvä asia, sillä parlamentaarinen diplomatia on tärkeä osa eurooppalaista ulkosuhdehallintotyötä. Tämä on täydentävää työtä, tärkeää sellaista. Ja minun mielestäni on tärkeää, että tälläkin saralla vaalimme avoimuutta, tehokkuutta ja kustannustehokkuutta, ottaen huomioon näiden toimien tarpeellisuus. Meitä on pyydetty neuvoston toimesta leikkaamaan henkilöstön määrää viidellä prosentilla. Me toteutimme tämän hankkeen viime vuoden loppuun mennessä – ottaen huomioon edustustojen toiminnan vahvistaminen ja kolmen vuoden suunnitelma on jo olemassa. Ja olenkin erittäin tyytyväinen parlamentin osoittamaan tukeen. Meidän täytyy valta, valtavirtaistaa työskentelyämme ja osoittaa selkeämmin unionin rajojen ulkopuolella äh, että me olemme halukkaita toimimaan kaiken kanssa yhteistyössä. mitä tulee vuoden 2018 budjettiin, niin sieltä löytyy maininta, että Afganistanin erityisesittelijä lisätään meidän työhömme ja minä olen yrittänyt saada neuvoston vakuutteneeksi siitä, että he ymmärtävät, miss minkälaisista tarpeista tässä on kyse. Kyse on erittäin haastavasta ajankohdasta ja yhtä lailla yritämme saada sukupuoli tasapainon aikaiseksi ja vaalittua myöskin alueellista tasapainoa. Tämä on minulle erittäin tärkeä asia, sillä monimuotoisuuden kautta palvelun sisällä, niin sitä parempi myöskin toimintamme on. eli Euroopan unionin ulkosuhdehallinnon toiminnan kautta tällaista lisäarvoa voidaan saada aikaiseksi. Me tiedämme, että tietyillä henkilöstösektoreilla on olemassa ongelmia, mutta niihin yritämme puuttua. Yksi liittyy yleiseen hallintoon. 46 prosenttia edustustojen eh, päällikkö oli eh, kansallisia eh, diplomaatteja. Nyt luku on laskenut 43 prosenttiin mutta minä uskon, että tällä saralla voimme vielä parantaa toimintaamme. Mitä ja kysymykseen tulee, siellä epätasapainotila on hiukan toisenlainen. Mutta olemassa oleviin ongelmiin haluan kyllä paneutua. Olen puhunut tässä jo aika pitkään pitkään, mutta halusin antaa teille kattavan selvityksen tilanteesta. Mutta minä olenkin pyytänyt pääsihteeriä perustamaan kaksi task force-ryhmää. Yhtä, joka käsittelee yhtäläisiä mahdollisuuksia ja urakehitysmahdollisuuksia. Heinäkuussa raportti annettiin ja sen jälkeen on kehitet, pyritty ö, kehittämään ö, tilannetta sata henkilöä on tässä avoimessa prosessissa ollut mukana. Tarkempia tietoja voitte saada meiltä kyllä käyttöön ne koskien käyttöön otettuja toimenpiteitä. Kyse ei ole vain ainoastaan talousarviosta, vaan Euroopan unionin roolin vahvistamisesta maailmalla. Tämä nyt oli pidempi alustus, mutta harvoin meillä on mahdollisuus tässä valiokunnassa keskustella ja pidin velvollisuutenani kertoa teille mahdollisimman kattavasti ulkosuudenhallinnon työskentelykentästä. Jos haluamme saada tuloksia aikaiseksi ja vastata olemassa oleviin haasteisiin näinä aikoina, niin ulkosuudenhallinnon on toimittava mahdollisimman tehokkaasti, saatava käyttöönsä tarvittavat resurssinsa ja teidän työnne on aina tukenut meitä ja voin laskea teidän tukenne varaan myöskin näinä aikoina, kun haasteet vain kasvavat kasvamistaan. Minä uskon, että meidän vastuullamme on toimia maailmanmarkkinoilla hyväksyttynä toimijana. Meidän täytyy toimia synergiaefektejä käyttäen yhtenä tiiminä. Ja minä tiedän, että Euroopan parlamentin jäsenet ovat tästä samaa mieltä. Vielä kerran Pyydän anteeksi sitä, että puhuin näin pitkään, mutta kuten tekin itse sanoitte, niin tänään meillä oli poikkeuksellisen paljon aikaa käytettävissä. Kiitoksia. Kiitoksia kovasti. Kuten hyvin tiedätte, niin valiokunnallamme on aika tiukka linja mutta kun te selostat, tietysti varainkäyttö, kun se on perusteltua, niin se on ihan hyväksyttävää. No nyt kuulemme esittelijää, hän on kirjallisten kysymysten taustalla. Ne olivat erittäin perusteellisia ja vastauksetkin olivat perusteellisia, mutta edelleenkin haluamme jatkaa tätä keskustelua. Valli, olkaa hyvä. Grazie, eh. Kiitos ja kiitos korkealle edustajalle tästä alustuksesta ja vastauksista kyselyymme. Siinähän tärkeimmät seikat nostettiinkin esiin ja myöskin asiat, joista sitten tässä keskustelussakin voidaan puhua. Kiitos myös eh, herra Russolle eh, tilintarkastustuemoja istuimesta näistä esitetyistä tiedoista. Kun nyt kansainvälisesti tarkastelen tilanne on näinkin epävakaa, on erittäin tärkeää voida hyödyntää Euroopan ulkosuhdehallintoa välittäjänä, sillä se nimenomaan ihmisarvoa eh, vie eteenpäin. Ja on erittäin tärkeää, ettei pelkästään hallintokysymyksiä tarkastella tässäkään yhteydessä, vaan katsotaan myöskin, mikä on se lisäarvo, jota ulkosuhdehallinto on toimiensa myötä mukanaan tuonut on erittäin tärkeää, että ihmisoikeus, maahanmuuttokysymykset, ihmiskauppaa vastainen taistelu ja huumeiden vastainen taistelu pidetään tässä esillä myöskin. Ja voidaan katsoa, että ulkosuhdehallinto on toiminut hyvin maailmanlaajuisena toimijana ja on tärkeää kuitenkin tiettyjä budjetin hallintoon liittyviä kysymyksiä nostaa esille niin kuin tässä jo todettiin, joitain hankaluuksia eh, liittyy näihin eh, hankintakysymyksiin ja hankintamenettelykysymyksiin. Ja on ajateltu tiedotuskampanja ongelman hoitamiseksi. Ja selvää on, että joskus voi olla hankala kaikkia näitä menettelyvaiheita käytännössä toteuttaa, mutta olisi hyvä kuulla, minkä tyyppisiin korjaus- askeleihin olette menneet. Ja sitten dokumentaatioasia, tiettyjä äh, käytänteitä kannattaa harjoittaa, jotta virheitä ei pääse syntymään. Ja on pidettävä huoli siitä, että ainakaan petoksellista toimintaa ei ole. Ja siksi on toimittava asiakirjojen osalta mahdollisimman avoimesti, jotta todellakin toiminta on tehokasta ja rehellistä ja olisi saatava yleiskatsaus ja kuva siitä, minkälaisia valvontatoimia on toteutettu nimenomaan niiltä osin, joissa ongelmiin on törmätty aikaisemmin. Sitten nämä kustannusleikkauskysymykset. 40 prosenttia kuluista liittyvät rakennuksiin. Totta kai erittäin korkeasta kuluerästä on kyse. Vastauksessa ne totesitte, että nyt aiotte hyödyntää arkkitehti- ja insinööriosaamista, jotta tätä eh, rakennusasiaa saadaan paremmalle tolalle. Mutta miten sitten voimme me valvoa, että todellakin näin tehdään, varsinkin silloin, kun toimitaan alueilla, joilla on hankala hahmottaa sitä, mitkä ovat normaalit markkinahinnat. Onko mahdollista, että sopimus sopimuksesta neuvoteltaisiin uudelleen sen välttämiseksi, että toimielimet eivät joudu liikaa maksamaan. Olisi tärkeää todellakin pyrkiä alaspäin näissä rakennuskustannuksissa. Olisi hyvä, jos voisitte tietyn yleiskatsauksen nykytilanteesta antaa sitten järkiperäistäminen aikaisempaan verrattuna, kun budjetista puhutaan. Totesitte esimerkiksi, että e, nyt sitten e, delegaatiorakennukset saadaan kokonaan e, valtuuskuntien budjetista. Minkä tyyppisiä jatkotoimia olette tässä yhteydessä ajatelleet, jotta budjetista saataisiin avoimempi ja näkyvämpi? Kutmanin eh, suositusten pohjalta eh, voidaan katsoa, että olisi tärkeää esittää mm, näitä eh, korvauksia kaikille, mutta on katsottava, miten tässä maksut hoidetaan ja voisi olla hyvä, että hieman selventäisitte näitä kysymyksiä ja kertoisitte, minkä tyyppisiin toimiin olette mennyt ja miten sitten nämä eh, julkisasemiehen esittämät eh, toiveet on huomioitu. Ja sitten viime kesänä puhuttiin lehdistössä eh, laajasti siitä, miten korkea edustaja on toiminut ja tässä nimenomaan kysyttiin, että olisi julkistettava kaikki kuluihin liittyvät menettelyt. No nyt onkin saatu ensimmäisistä vuoden 2016 matkoista tiedot julkisiksi, mutta olisi tärkeää, että ne julkistettaisiin myös muiden matkojen osalta, jotta saataisiin mahdollisimman selkeä kuva tilanteesta, e, koska selvää tietysti on, että näitä matkoja voidaan useimmiten tarpeellisina pitää. Ja olisi hyvä, jos voisitte, hyvä korkea edustaja ja tilintarkastustuomioistuimen edustaja, antaa hieman yksityiskohtaisempia tietoja näistä kysymyksistä, jotka esitin. Ja tietysti tärkeää on, että vaikka tässä aikataulu on tiukka, myös ryhmien edustajat saavat mahdollisuuden käyttää puheenvuoron. Kiitoksia. Nyt annan puheenvuoron varapuheenjohtajalle. Kiitoksia. tietyiltä osin pyydän myös John Marko de Viitaa ää, käyttämään puheenvuoron. Ja vaikka me nyt olemmekin italialaisia, niin jatkan englanniksi, ettei tule sellaista tunnetta, että tässä on italialainen parlamentti kyseessä. Ensinnäkin haluan kiittää teitä tästä lähestymistavasta. Hallinnollisia kysymyksiä on, ja niiden vuoksi me olemme täällä, mutta uskoisin, että että meidän täytyy myös pohtia, miksi kaikki tapahtuu. Tässähän harjoitetaan poliittista roolia. Ja haluan kiittää teitä tästä. Haluan kiittää teitä siitä, että korostatte sitäkin työtä, jota me olemme onnistuneet tekemään ihmisten henkien suojelemiseksi ja maahanmuuttajien suojelemiseksi. Tämä ei ole ollut helppo tehtävä. Joidenkin kysymysten osalta pyydän henkilöstöresurssijohtajaa ja pääsihteeriä antamaan teille enemmän yksityiskohtaista tietoa, muun muassa hankinnoista, asiakirjoista, dokumentaatiosta ja rakennuksista. Jos toki haluaisin itsekin sanoa muutaman sanan näistä. Ensinnäkin virastorakennukset ja residenssit. Tämä on aika okainen ongelma ei ainoastaan ulkosuhdehallinnon kannalta, vaan ylipäänsäkin kaikkien valtioiden diplomatian kontekstissa tämä on keskustelun paikka. Yhtäältä meillä on velvollisuus. Ensinnäkin täytyy olla mm, kirkasjärkinen ja toisaalta on ymmärrettävä, että me toimimme ulkopuolella ja meillä täytyy olla eh, edustuskelpoinen tila niin, että voimme edustaa Euroopan unionia riittävästi. Ei tietenkään tarkoitus ole pyrkiä luksukseen. Meidän maineemme liittyy siihen, että me teemme työtämme vakavasti, mutta Silti tarvitsemme kokoushuoneita, tarvitsemme tiloja, joissa voi, joihin voimme kutsua kumppaneitamme. Ja joissain tapauksissa, erityisesti kahden viime vuoden aikana, on näyttänyt siltä, että jotkut ovat halunneet jakaa toimistoja, toimitiloja Euroopan unionin kanssa. Tähän käytäntöön minä rohkaisen, koska se on kustannustehokasta se tuo lisäarvoa ja erityisesti siksi, että kun me ö, toimimme muiden instituutioiden isäntinä muissa jäsenvaltioissa, niin me annamme tällaisen tunteen EU-keskuksesta. Ja se tuo myös poliittista lisäarvoa, koska kumppanimme tässä maassa näkevät tämän eurooppalaisen rakennuksen talon. Joskus teemme näin myös Euroopan parlamentin kanssa. Eli tämäkin on ihan hyvä esimerkki. Mutta joskus tällä on tiettyjä vaikutuksia. Tarvitaan saneerausta, rakennuksia täytyy vähän remontoida, muuttaa. No, muista kysymyksistä. Mm, meille tulee myös kustannuksia, kun me joudumme toteuttamaan suosituksia. Esimerkiksi helppopääsyisyys on yksi sellainen, Monissa maissa meidän on täytynyt tehdä remontteja, jotta rakennukset ovat olleet helppopääsyisiä, ja myös energian säästäminen on aiheuttanut meille kustannuksia, kun olemme joutuneet asettamaan esimerkiksi aurinkopaneeleja. Se on tietysti tällä hetkellä investointi vie rahaa, mutta tuo muassaan säästöjä keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä. Eli joissain tapauksissa on, meidän täytyy tehdä vaadittavia muutoksia ja se luo ö, menoeriä yhtenä varainkäyttövuotena, mutta tuo sitten säästöjä myöhemmin. Sitten rakennuksesta vielä sen verran, että siis te mainitsitte Ekon ja muut EUn virastot. Me rohkaisemme tietysti siis, siis me tietenkin haluamme, että olemme mahdollisimman lähellä muita EUn entiteettejä. Toinen asia, joka on lähellä sydäntäni, on se, että nyt meillä on taulukko, jonka avulla voimme vertailla kaikkia rakennuksia. Me aiemmin näin ei ole ollut. Jotkut päätökset, joita viime vuoden aikana olemme joutuneet tekemään tai lopulta voineet tehdä, niin, niin ovat sellaisia, että niitä oli poliittisesti jo oikeastaan valmisteltu ennen kuin minä tulin tälle paikalle. Eli avoimuutta tarvitaan. Ja sitten vielä pari rakennusasiaa. Ensinnäkin me, arvi, me hallinnoimme tällä hetkellä 140 rakennusta, toimistotilaa sadoissa maissa. Ja turvallisuuskysymyksillä on kyllä suuri rooli näiden rakennusten hoitamisessa ja myös niiden valinnassa – monet residenssit ja virastot ja, ja muuten ihan jäsenvaltioidenkin lähetystöt ovat joskus sellaisilla alueilla, joilla ei todellakaan ole halpaa asua, mutta joskus tämä johtuu turvallisuus välttämättömyyksistä tarpeista. Ja toki meidän täytyy vasti investoida turvallisuuteen ja ylläpitää turvallisuus käytänteitämme. Ja rakennuksista vielä yksi asia. Minä yleisesti ottaen puolan sitä, että ostetaan eikä vuokrata. Se tietysti tarkoittaa, että kerta kustannukset ovat korkeat, mutta sitten emme ole enää niin riippuvaisia vuokraisännistä tai markkinoiden heilahteluista. Ja on myös helpompi hallinnoida resurssejamme ja tämä auttaa meitä myös niissä tilanteissa, joissa jaamme tiloja muiden kanssa. Toki aina teemme tapauskohtaisesti päätöksen siitä, mikä on viisainta. Minä en tietenkään siihen pysty, mutta minun osastoni pystyvät sen tällaisia arvioita tekemään. Kuten sanoitte, niin me jatkuvasti miettii. Meillä on alihankkijoita, jotka mahdollisimman tehokkaasti, budjettitehokkaasti, talousarviotehokkaasti hoitavat näitä rakennuksia. Meillä ei ole aina pätevää henkilökuntaa tähän itse. Mutta Jean Marko voi varmasti lisätä vielä oman näkemyksensä tähän asiaan, samoin kuin asiakirjoihin ja hankintakysymykseen. kysymykseen vielä muutama sana siitä, mitä kutsuttiin kaikkein okaisemmaksi ongelmaksi, nimittäin missioiden kustannuksista. No, täysimittainen avoimuus on tietysti kaiken A ja O, vaikka se saattaa altistaa meidät kritiikille, koska olette poliitikkoja varmasti olette samaa mieltä kanssani seuraavasta. Minä pyysin osastojamme tarkastelemaan ennen tämän kokouksen valmist- tätä kokousta pyysin tarkastelemaan niitä kustannuksia tai niitä investointeja, joita ö, oli jouduttu tekemään ennen ö, matkoja. Mutta mitään ihmeellistä ei löytynyt. Italiassa muuten on avoimuusjärjestelmä itsestä rakentelin, kun olin ministeri, mutta tämä avoimuus koskee paitsi ministeriön matkoja myös muita valtion toimijoita. Eli me pyrimme täydelliseen avoimuuteen, vaikka tämä tietysti altistaa meidät kritiikille ja väärintulkinnoillekin, kuten sanoin. Ja Ensinnäkin on niin, että rahaa täytyy käyttää oikeisiin kohteisiin ja sitten täytyy pystyä selittämään. Minun täytyy käyttää omaa rahaani asianmukaisesti ja koko komission täytyy käyttää rahaa asianmukaisesti. Ja nyrkkisääntö on se, että valitaan aina huokein mahdollinen vaihtoehto edellyttäen, että pääsemme sinne, missä meidän pitää olla. Annan esimerkin. helmikuussa, muutaman viikon kuluttua, minun täytyy olla aamulla Kuvaitissa ja illalla Strasbourg, äh, Brysselissä ja sitten seuraavana aamuna taas Sofiassa. Se on aika vaikeaa ihan normaaleilla liikelennoilla, mutta onnistuimme. Joskus, kun ö, hoidamme velvollisuuksiamme ja kun edustamme Euroopan unionia, niin on pakko tehdä sellaisia matkajärjestelyjä, joita normaaleilla liikelennoilla ei pystytä tekemään, tai liikelennoilla se on kalliimpaa kuin yksityiskoneella. Joskus, kun... Siis tehän tiedätte, että toisin kuin kansalliset suurlähetystöt, niin Euroopan unionilla ei ole, tai valtioilla, niin Euroopan unionilla ei ole yksityislentokoneita. Me joudumme vuokraamaan sellaisen. Ja tällaisissa tapauksissa tietysti matkustan muiden kollegoiden kanssa, ministereiden, komissaarien kanssa – ja suurempien valtuuskuntien kanssa niin, että kustannukset voidaan jakaa. Ja joissain tapauksissa eh, yhden komissaarin, yhden budjettikohdan osa, osalta voi olla järkevää mennä li, normaalilla reittilennolla, mutta jos ö, eh, matkustajia on useampia, niin kannattaakin ehkä, ehkä ottaa charterkone. No, Tämä ei kuitenkaan ollut mm, tämän jutun pointti, vaan oleellista on se, että halvin vaihtoehto saattaa joskus vaikuttaa kielteisesti meidän työhömme. Mutta toki, joka tapauksessa silloin, kun pystymme ottamaan halvimman vaihtoehdon, teemme sen ja täysin avoimesti toimimme aina. on ihan hyvä, jos kansalliset viranomaiset ovat samalla tavalla avoimia. Mutta on pystyttävä selittämään se, että joskus on mahdotonta vain kerta kaikkiaan olla kahdessa paikassa yhtä aikaa. Ja usein meiltä edellytetään sitä, että olemme lähes kahdessa paikassa yhtä aikaa. Ja kyllähän tämä Euroopan parlamenttiakin koskee tämä ongelma. Teilläkin on tämä matkustusongelma. Teidänkin pitää olla avoimia te olette tilivelvollisia EUn kansalaisille niistä matkoista, joita te teette, kun te edustatte parlamenttia muualla maailmassa. Eli se on kyse teille, se on ongelma teille, se on ongelma kansallis- siis val- jäsenvaltioiden lähetystöille ja meille. Kaikilla on tämä avoimuusvelvollisuus ja jokaisen täytyy pohtia kustannushyötysuhdetta ja kaikissa tapauksissa julkista rahaa käytetään samalla tavalla vastuullisesti kuin ihan oman kotitaloudenkin rahaa käytettäisiin. Ja kaikki on avointa, kaikki tiedot ovat julkisia, matkatiedot. Ja kaiken täytyy olla perusteltua. Miksi menen juuri mihin, tuohon paikkaan juuri tällä ja tällä liikennevälineellä? Ja tämä on arvokasta, koska me pystymme tällä tavalla myös kertomaan siitä työstä, mitä me teemme. Ensimmäisen kerran, kun julkaistiin matkakustannukset kaikkien komissaarien osalta, se oli itsessään jo keskustelun aihe, mutta sitten tähän liittyi yksi matka, kun minä kävin Azerbaidsanissa ja Armeniassa – poliittisista syistä oli syytä käydä kahdessa maassa samalla kertaa. Se oli ihan diplomaattinen ja poliittinen syy. Nämä ovat kaksi tärkeää itäistä kumppania, joilla on keskenään konflikti meneillään. Siksi oli tärkeää, että käytiin samanaikaisesti molemmissa maissa. Molemmille omistettiin yhtä paljon aikaa. Sehän ei ole aina helppoa, eikä ihan mahdollistakaan erityisestikään jos mennään reittilennoilla. Ja tuolloin keskustelemme näissä, näillä matkoilla ihmisoikeusasioista, kahdenvälisistä asioista, myös itse konfliktista ja niistä tavoista, joilla me pyrimme auttamaan näitä kahta maata. Eli minulle siinä oli lisäarvoa, että saatoin kertoa, miksi meidän täytyy toteuttaa eurooppalaista ulkopolitiikkaa tällaisissa maissa, jotka kuulostavat hyvin eksottisilta, mutta joiden välillä on konflikti ja joissa meidän läsnäolomme on tärkeää. Puhuin nyt pitkään, anteeksi. En ole tässä mitenkään puolustuskannalla, vaan halusin, halusin vain kertoa. Ja eihän tällä kukaan ole tietenkään puolustuskannalla silloin, kun pitää selittää asioita. On hyvä, että käydään keskustelua avoimesti. Mutta ehkäpä Gian Marko haluaa sanoa näistä hankinnoista jotain asiakirjoista? Thank you. Uh... Ja kiitokset teille myöskin siitä, että vastasitte näihin meidän esittämiimme lukuisiin. Itse olen ymmärtänyt, että yksittäiset valtuuskunnat voivat itse päättää siitä, mitkä rakennukset voivat tulla kyseeseen, silloinkin kun saattaisi myöskin säästöjä ajatellen olla järkevä tapa toimia. Seuraavaksi De Jong. Thank you very much, uh, Mr. Chair. Rakennuksista. Sehän palaa aina asialistalle, mutta itsekin viittasitte siihen. ovat silmiin pistävät, joten olisi hyvä, kun te peräänkuulutatte avoimuutta. Eli kertokaa hiukan enemmän siitä, että kuinka paljon lisätiloja tarvitsette koko ihmisoikeuskysymykset ja uskonnon vapausien liit- perusteella hyvinkin silmiin pistävä. Ja tämä ei kyllä edes kommentoida tätä. Ja seuraavaksi Javor. Thank you. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia edu, varapuheenjohtaja Mokarinen siitä, että tulitte tänne. Viime vuonna oli mukana vastuuvapauskeskusteluissa ja Viia varmasti muistaa, että meillä oli useita tärkeitä keskustelun aiheita, mutta edelleenkin täällä on muutamia kysymyksiä, jotka ovat jääneet vaille vastausta tänäkin vuonna. Ensinnäkin haluaisin tähdentää, ja tämä on aika vaikea aihe, että joskus taloudellisen diplomatian välillä, joka on siis hyvin tärkeä eu diplomatian tavoite, ja toisaalta lobbailun välillä – välinen raja on kuin veteen piirretty viiva. Ja mihin ehkä voisitte ryhtyä tehdäksenne selkeän eron tämän taloudellisen diplomatian ja loppailun välillä, ja miten saadaan takeet siitä, että todellinen rajanveto onnistutaan tekemään? Toinen kysymys liittyy budjettikohtiin, jotka ovat tällä ulkosuudenhallinnon taustalla. Tiedämme, että systeemi on muutkikas. Komission budjetti kohdat ovat täällä eh, ulkosuudenhallinnon budjetin taustalla. Voitaisiinko tätä budjetointia jotenkin yksinkertaista niin, että olisi selkeämpi, yksinkertaisempi tapa eh, saada käyttöön ulkosuudenhallinnolle eh, riittävästi rahaa esimerkiksi yhdestä yksittäisestä neuvost- komission budjettikohdasta, koska nyt näitä budjettikohtia on lukuisia ja vaikea päätellä, että mistä mitäkin tulee. Sitten seuraava kysymys. Tämä liittyy siihen, miten teidän, teidän edustustonne toimivat EUn ulkopuolisissa maissa. Täytyy noudattaa erilaisia sääntöjä, jotka liittyvät korruptioon ja hankinta sääntöihin. Täytyy siis noudattaa EUn sääntöjä, lakeja, mutta toisaalta on noudatettava myös tämän kohdemaan sääntöjä, jotka liittyvät julkisiin hankintoihin ja nämä säännöt eivät välttämättä ole kauhean selkeitä. Ja täytyy myös osallistua tämän kohdemaan julkisten hankintojen realiteetteihin, joihin saattaa liittyä erilaista poliittista puolueellisuutta tai korruptoituneisuutta. Miten voitte varmistaa sen, että voitte menestyksekkäästi osallistua hankintamenettelyihin menettelyihin niin, että noudatatte samalla kertaa sekä EU- että paikallisia sääntöjä. Ja sitten vielä tämä Azerbaidsanin juttu, tämä Azerbaidsanin laundromat-juttu, jossa epäiltiin korruptiota, tämä oli siis rahanpesuepäily, Kysymykseni kuuluu, mitä EU voi tehdä tutkiakseen tällaisia juttuja ja mitä voidaan tehdä, jotta tällaiset jutut voitaisiin estää tulevaisuudessa? Kiitoksia, olen todella pahoillani. Alden varjoesittelijä jäi väliin. Klints, olkaa hyvä. Kiitos. Korkea edustaja, ei kun kuulokkeet päähän. Alustuksessanne teitte selväksi sen, että pidätte monenvälisyyttä hyvänä. Nyt kuitenkin se on varsin kovasti uhattuna herra Trumpin toimien vuoksi. Ja olisikin voinut olettaa, että kun näin on, EUn jäsenmaat puhaltaisivat vahvemmin yhteen hiilen ja harjoittaisivat ulkopolitiikkaa koordinoidummin. Kuinka on mahdollista, että kun nyt näin on, niin YK turvallisuusneuvostossa jotkut jäsenmaat äänestävät EUn yleistä linjaa vastaan ja miten aiotte jatkossa tähän puuttua? Presidentti Trump Israel-Palestina-kysymyksen yhteydessä myöskin teki varsin yksipuolisen päätöksen pääkampujulistuksellaan. Ja ne maat, joille tämä ei käy, eh, uhkaavat nyt sitten taloudellisen tuen toimiin. Onko teillä komission kanssa jonkinlainen hätäsuunnitelma sen suhteen, että humanitaariset velvoitteet Palestiinan päin todellakin voidaan myös jatkossa hoitaa? Ja mm, mm, tämä pätee myöskin Kuubaan päin. Näissäkin kysymyksissä presidentti pyrkii muuttamaan edeltävän, edeltäjänsä toimia. Turkki niin kuin olemme saaneet nyt kuulla, eh, on NASA Pohjois-Syyrian eh, ja käytössä on Saksassa ostettuja, Saksasta ostettuja aseita ja hyökkää niitä kansanosia vastaan, jotka tehokkaasti taistelivat eh, ISISiä vastaan. En ole vielä kuullut kriittisiä kommentteja tähän liittyen täältä ja kysyisin teiltä, voidaanko nyt ajatella, että ulkosuudenhallinto jollain tavalla aikoo asiaan puuttua ja mitkä ovat mahdolliset vaikutukset ajatellen niitä toimia, joita EU on esittänyt Syyrian pakolaisiin liittyen. Budjettiin on esitetty monia kysymyksiä, eli voin itse puhua lyhyesti mitä tulee kansainvälisesti rahoitettuihin hankkeisiin. Komissiohan lähtee liikkeelle siitä, että kaikki e, järjestöt joutuvat pitämään kiinni e, tukikelpoisuuskriteereistä. Mitä tällä tarvitaan? Miten taataan se, että e, se, mitä EU pitää tukikelpoisena, todellakin sitten tulee huomioiduksi myös silloin, kun puhutaan näistä kansainvälisistä järjestöistä. Henkilöstöasioita on kovasti kommentoitu. Yksi huomio minultakin. Monet työntekijät eivät pelkästään tee ylityötunteja, vaan eivät voi myöskään pitää lomia, vaan ottavat lomaa ja mieluummin rahana. Onko tämä nyt ihan pelkkää sattumaa? tapahtumaa vai onko toimintailmapiiri jotenkin muodostunut tällaiseksi, että mennään sanomaan, että työ on lomaa tärkeämpi? Thank you very much. And... Kiitoksia kovasti. Nyt on vielä neljä kollegaa, jotka ovat pyytäneet puheenvuoroa. Nyt tässä ää, parantaa tätä tilannetta. Me yksi, kaksi minuuttia per puheenvuoro pitellään ensin panie przewodniczący, eh, dziękuję pani komisarz, aczkolwiek... Kiitoksia komissaari. Meillä ei ole oikeastaan riittävästi aikaa käydä eh, oikeaa keskustelua. Se on ikävä juttu. Toivottavasti voisimme järjestää vielä toisen keskustelun. Minä, minä olen valmistellut kysymyksiä, mutta ei tässä nyt ole aikaa eh, niitä kaikkia esittää. No, puhun nyt lyhyesti, lausun oman kantani tasa-arvopolitiikkaa. Politiikkaa ei ole kyllä otettu riittävän vakavasti päinvastoin kuin mitä väitätte. Vuonna 2017 43 henkilöstä, jotka nimitettiin edustustehtäviin, niin heistä ainoastaan 12 prosenttia oli naisia näyttää siltä, että olette asettaneet tasa-arvotyöryhmän Mm, haluaisin tietää, kuinka monta jäsentä tässä ryhmässä on ja kuinka monta heistä on naisia. Ja vielä yksi kysymys. Naisten häirintä. 75 tapausta rekisteröitiin viime vuonna ja 23 on vielä käsittelemättä. Onko nyt trendeissä ollut muutoksia verrattuna kolmeen viime vuoteen? Jos, niin miksi? tai jos ei, niin miksi? Ja minkälaista apua olette antaneet häirinnän uhreille? Vielä yksi kysymys. Se liittyy maantieteellisen tasapuolisuuteen, kun puhutaan nimityksistä edustustoihin ulkopuolella, EUn ulkopuolella. Vain 15 prosenttia näistä paikoista annettiin 13 e, EUn uudelle jäsenmaalle – Haluaisin kysyä vielä seuraava asia. Se liittyy hankintoihin, julkisiin hankintoihin. Onko niitä analysoitu 60 000 euron pien, euroa pienempiin yksikköihin, jotta voidaan noudattaa asetuksia. Ja sitten kust, kokousten kustannukset. Mitä? Siksi Brysselissä järjestettävät kokoukset ovat paljon kalliimpia kuin sen ulkopuolella järjestettävät. Brysselissä 303 euroa per henkilö ja Brysselin ulkopuolella 191 euroa per henkilö. Onko ulkosuhdehallinto kiinnostunut New York Timesissa kuvattuun ongelmaan, eli, eli Saudi-Arabian aseviennistä. Oletteko kiinnostunut? Eh, Sitten ihan vielä viimeinen kysymys. Jätän kaikki muut esittämättä. Tulin juuri Chiilestä takaisin. Chiilessä meillä on vain kolme diplomaattia ja nyt käymme hankalia keskusteluja EUn ja Chilen välisestä kauppasopimuksesta. Onko kolme liian vähän? Kiinahan on suurin kauppakumppani Chilelle. USA on sekin tärkeä Chilen, Chilen kauppakumppani. Joten mitä olette mieltä tästä ongelmasta? Olen nyt pahoillani sitä, että puhuin näin pitkään, mutta minä olen varjoesittelijä, eikä minulle annettu riittävästi aikaa. Time is a problem. It's a limited resource. No niin, aika on raha, niinhän se menee. Alessandra, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Ja tervetuloa, herra Mogherini. Toivottavasti olette jo flunssasta hyvin toillaan aikaa osallistua myöskin riippumattoman kokouksi, joka pidetään tässä ihan lähiaikoina. ja olisi varsin hyvä sitten eh, nähdä teidät siellä eh, vuosi on kulunut edellisestä köihin ja henkilökuntaan liittyvistä sovellettavista standardeista. Kaiken kaikkiaanhan varsin eh, nopeasti nämä henkilöt aitaan sisään, mutta mutta eh, en tiedä, ovatko standardit kuitenkaan sillä tasolla kuin EU-diplomaatista puhuttaessa pitäisi olla. Eli miten ammattiosaamista esimerkiksi olisi mahdollisuus parantaa ja miten on mahdollista sitten puuttua eh, näihin asioihin, että edes aina tiedä, minkä tyyppiset menettelyt olisivat tärkeitä eli vuosi täällä kaikki valtuuskuntien päälliköt tulisivat tänne, mutta ehkä jokin muukin tapa koulutuksen parantamiseksi voisi tulla kyseeseen. Ja sitten toinen kysymys, suhteet muihin kansainvälisiin järjestöihin. Joskus ilmoittaa siitä, mitä tapahtuu, mutta tietysti toiminta on riippumatonta mutta kun nyt kuitenkin eh, vuoropuhelusta puhutaan ja sitä myös rahoitetaan, niin eh, kysyisin, miten on mahdollista eh, puuttua siihen, ettei tässä nyt miten eh, todettiin, että jos ei saada aikaan prioriteettimaille tällaista varhaisen varoituksen järjestelmää, niin tilanne saattaa kehittyä varsin hankalaksi, eikä tämä päde pelkästään teihin, mutta ulkosuhdehallinto kuitenkin voisi olla paras taho, koska se on tässä välimaastossa alueella. Olisi tärkeää, että e, jonkinlainen varhaisen varoituksen järjestelmä e, toimisi, eli että näillä alueilla tai näissä maissa toimivat tahot sitten nostaisivat välittömästi asian esiin ja sitten sitä voidaan tarkastella. Ashworth. President, welcome. Uh... Mä teitä tämän hankkeen osalta. Mutta toinen kysymykseni liittyy seuraavaan asetukseen, varanhoitoasetuskysymyksen lähtömaissa. Tämä on kunnianhimoinen ah, hanke ja onnittelut siitä, mutta huolenaiheinen on useimmiten huonoimmat toimintaedellytykset erityisrahastoihin liittyy sellainen ongelma, että kun mukana on huomattain työn mukaisesti. Kiitoksia. Kiitoksia, Jastehovski. Republice se říká, že to nejlepší je vždycky nakonec. Nevím, jestli... Kiitos. Sekin sanotaan, että sokeri pohjalla. No, en tiedä, voinko tämä nyt voinko tämä nyt ottaa eh, itselleni tällä kertaa, mutta pyrin kuitenkin puhumaan lyhyesti. Ensinnäkin julkisista hankinnoista olisi tärkeää tai on huomattava, että tämä eh, on ongelman eh, ydin, mutta mm, varsin monesti menettelyt ovat jäykkiä ja sittenkin tämän huomiota liikaa joihinkin yksityiskohtiin. Joskus asian hoito paikan päällä tai hankinnat paikan päältä saattaisivat olla edullisempi tapa toimia, ja me taas sitten tuomme varsin paljon EU-sta. Tietysti tässä on asioita, joita tilin tarkastustuomioistuin ei voi ratkaista, mutta kun me täällä nyt asiaa tarkastelemme ja jos esimerkiksi huomataan, että paljon muuton yhteydessä tavaraa viedään kohdemaihin EU-sta, niin tämä ehkä ei välttämättä aina ole järkevintä. Ja sitten eh, tiedotusasia eh, riskeistä iskuista tiedotus ei eh, aina toimi. Itse tein saman havainnon jokunen aika sitten. Me jsme dostávali od Eli saimme kyseisen iskun tiedot amerikkalaisilta. Isku tapahtui heti sen jälkeen, kun olimme lähteneet pois valvonta-alueelta ja sitten toinen isku oli saatu estettyä juuri vähän aikaa sitten. Ja oli valiteltavaa, että emme saaneet eh, omalta taholtamme tietoa tästä asiasta. Ja sitten seikka, joka on tässä usein otteeseen tullut esille, eli aset on syytä hoitaa pragmaattisesti. Vuoden 2004 jälkeen eh, mukaan on tullut useita muita maita ja hyvä korkea edustaja, olen saanut teiltä eh, lukutietoja, olen ollut yhteydessä sihteeristön myös siitä, kuinka paljon uusista jäsenmaista eh, henkilöstä on rekrytoitu. Eh, mutta kysymys kuuluu, missä tehtävissä silloin, kun varsinaiset hakumenet ovat käynnissä, niin italialaisia, espanjalaisia ja ranskalaisia rekrytoidaan, ei niinkään puolalaisia, romanialaisia tai bulgarialaisia kysyisin, miten eh, tätä epätasapainotilaa voidaan korjata. Speaker, Mr. Flanagan. Ja sitten vielä Flanagan. Hey, uh, supposed to carry on your... Niin, minäkin jatkan tätä eh, jalkapallometaforaanne. Nyt ollaan jatkoajalla. Eh, Mogherini, minä tulen Irlannin tasavallasta. Me olemme neutraali maa, olemme siitä ylpeitä. Lissabonin sopimuksen ähm, kansanäänestyksessä Irlanti äänesti vastaan. Jostain syystä järjestettiin toinenkin äh, kansanäänestys, koska Eurooppa ei saanut haluamansa kaltaista äh, vastausta. Ja se, tämän toisen äänestyksen jälkeen meille taattiin, että meillä ei ole mitään huolta neutraaliutemme suhteen. Saattaa kuitenkin, näistä syistä johtuen saattaa olla, että emme ihan niin niin paljon puolla teidän kantojanne kuin te kuvittelette. Komissiosta on väitetty, että yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka EU-jäsenvaltioissa saa EU-jäsenvaltioissa ylivoimaisen tuen. Oli vähän ihmeessäni, kun tämän kuulin. Irlannista olen kerännyt tietoja, olen esittänyt asiasta Ähm, kysymyksiä komissiolle, te puhutte avoimuudesta. Äh, en ole saanut vastauksia. Vastaukset ovat äh, ympäripyyreitä, niissä ei anneta yksityiskohtaista tietoa Iranin tilanteesta, äh, siitä miten... Siis, siis ehkäpä ja vain 300 ihmistä olisi vastannut myönteisesti tähän teidän kyselyynsä. On mahdollista, että 0 prosenttia ihmisistä tuki tätä YUTPtä, mutta siitä huolimatta voitte sanoa, että EU:ssa yleisesti ottaen massiivisesti tätä kannatetaan. Voitteko antaa minulle täsmälliset luvut maittain, koska minusta ei ole mukavaa kuulla, että Irlannin kansalaiset mukaan ylivoimaisesti puolustaisivat puolustusta, lisäpuolustusta ja puolustusmenoja, että raha laitettaisiin välineisiin, jotka tuhoavat henkiä. Ja Joskus näyttää siltä, että näiden kyselytutkimusten perusteella halutaan saada EU vain näkemään, näke, näyttämään hyvältä. Yhdessä kysymyksessä kysyttiin, että onko EU turvallinen paikka ihmisten mielestä. Ja ihmiset, ihmisten vastausten perusteella on nyt päätetty, että että täytyy tehdä vielä enemmän, täytyy perustaa peskoja, täytyy saada lisää turvallisuutta ja puolustusta. Minä kysyin Äh, minä, minä, minä kysyin tältä kysymyksen, en saanut kysymystä. Minut vietiin poliisi saattuessa ulos ja joku löi minua. Voin sanoa, että minäkin voin sanoa, että me too. Madam Vice President, to see how intense... No niin, näin sitten näette, minkälaista palautta voitte saada. Ja meillä on täällä tulkkausjärjestelyt käytössämme kello 11 ja sen jälkeen kokous jatkuu italiaksi. Sehän sopii. Italia, Ranska, Englanti kyllä hoituvat, eh, mutta yhdeltä toista minun on kiiruhdettava myöskin toiseen paikkaan. Barometrit tiedosta ja kansallisuuksien jaosta. Minulla ei ole niitä tässä itselläni. Se ei kuulu minun tehtäviini, mutta voin eh, pyrkiä tiedot saamaan ja sitten antamaan ne teille. Minuakin tämä asia ilman muuta kiinnostaisi itseäni. Käynpä nyt kohta kohdalta kysymykset läpi. Yhteistyö, paikallinen yhteistyö toimii oikein hyvin. En muista kuka kysymyksen esitti, mutta yhteistyö toimii hyvin. Jokunen aika sitten 28 jäsenmaata sihteeristötasolla katsottiin, miten paikan päällä ähm, yhteistyö toimii ja se toimii hyvin. Silloin kun itse matkustan, huomaan tämän myöskin ja siksi tarvitaan tiloja, kokoustiloja, koska paikan päällä tehtävä työ ei ole sitä, että tapaamme vain kyseisen maan kumppaneita, vaan koordinoimme myöskin sitten paikan päällä olevan jäsenmaan kanssa. Ja 28 eh, on eh, usein viikoittainkin, joskus useamminkin eh, oltava mahdollisuuksien mukaan koordinaatiokokouksissa, ei välttämättä suurlähettilästasolla aina, mutta esimerkiksi poliittisista suhteista puhutaan tai parlamentaarista suhteista tai niin edelleen. Eli koko ajan koordinointi kyllä hoituu paikan päällä jäsenmaihin päin. Jos esimerkiksi puhutaan kestävän kehityksen tavoitteista, ilmastonmuutoskysymyksistä. Kaikki neuvottelukumppanit YKssa paikan päällä eh, sanovat, että jos tätä hyvää 28 jäsenmaan koordinaatiota tasolla ei olisi, emme olisi onnistuneet konsensukseen pääsemisessä YKssa, vaikka siis varsinaisia töitä ei tehtykään New Yorkissa, eh, niin vaan paikan päällä, niin kyllä tässä EUnkin rooli oli tärkeä. Ja kysyttiin, miksi Genevessä tai New Yorkissa toimistomme ovat niin isoja. Se johtuu siitä, että EUn koordinaatiomerkitys juuri New Yorkissa ja Genevessä silloin, kun puhutaan YK-yhteyksistä, on näin tärkeää monissa yhteyksissä järjestetään erityyppisiä koordinaatiokokouksia samaan aikaankin, ei välttämättä vain kerran viikossa, vaan ehkä useankin otteeseen yhden päivän kuluessa eri kokoonpanoissa. Ja tämä vaatii kokoustiloja. Ja tämä on syy sille, että näin on. Jos haluaa koordinoinnin hoitaa hyvin jäsenmaissa,